Lopuksi, hyvä puhemies, haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että ulkorajojemme humanitaarinen tilanne on äärimmäisen suuri huolenaihe ja meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä naapurusmaidemme ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tilanteen parantamiseksi. Ja me myös arvostamme kaikkien humanitaaristen yhteistyökumppaneiden työtä. Euroopan unioni antaa kattavaa ja tulee antamaan edelleen kattavaa apua ulkorajoille humanitaarisen tilanteen parantamiseksi. Kiitoksia valtiosihteeri Bernjac. Ja seuraavaksi komissiosta komission jäsen Dalli. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa ministeri, arvoisat jäsenet. Kiitoksia tästä tärkeästä keskustelusta. Humanitaarinen tilanne ja pakolaisten äh, osalta ulkorajoillamme on hyvin tärkeä ja suuri huolenaihe meille kaikille. EU edist, pyrkii kunnioittamaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien oikeuksia niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin meidän naapurustossamme. Kaikenlainen väkivalta maahanmuuttajia ja pakolaisia vastaan on tietenkin sellainen, että sillä ei voi missään tapauksessa hyväksyä. Perusoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaate täytyy varmistaa ilman poikkeuksia jäsenvaltioiden täytyy noudattaa näitä periaatteita silloin, kun pannaan täytäntöön EUn e rajahallintoa, turvapaikka-asioita ja palautusasioita ja tällaiset toimet eivät ole pääsy turvapaikkamenettelyyn on sopusoinnussa EUn periaatteiden kanssa ja se täytyy aina taata. Me jäsenvaltioilla täytyy olla mekanismit, joita tarvitaan sen e, est, est, e, estämiseksi. Yhtä lailla niiden täytyy varmistaa, että niillä on asianomaiset mekanismit, joita vielä voidaan taata kunnollinen tutkinta mahdollisista väärinkäytöksistä. Ulkorajat ovat ulkorajoja on paljon ja me komissio jatkuvasti yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille tukea, myös taloudellista tukea koulutukseen kansallisille viranomaisille, jotta ne voisivat toima, toimia sopusoinnussa perusoikeuksien kanssa. Komissio myös seuraa, seuraa tarkasti tilannetta ulkorajoillamme ja on yhteydessä jäsenvaltioihin mahdollisten syytösten osalta, että ei noudatetakaan EU-lainsäädäntöä ulkorajoilla. Sopimusten vartijana komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin tarvittaessa. Lisäksi meillä on nyt paikka, meillä on uusi raja- ja merivalvontavirasto ja meillä on tarve kunnioittaa sielläkin perusoikeuksia. Tästä syystä on perusoikeusstrategia on laadittu uudessa, uudessa rajavalvontavirastossa. Perusoikeusvaltuutettu nimitettiin, jotta se voi sitten huolehtia näistä asioista strategian puisteessa ja se, että se voi myös seurata perusoikeuksien toteutumista. Perusoikeuksien seuranta sitä arvioidaan jatkuvasti, perusoikeu- sitä, että perusoikeudet toteutuvat myös Frontexin toiminnassa. Niitä käytetään osana yhteisiä toimia ja ne ovat meidän silmiemme ja korviamme perusoikeuksien osalta viraston täytyy rekrytoida tarvittavia määrä tarkkailijoita tämän vuoden aikana Uudella virastolla on myös oma mekanisminsa, joka mahdollistaa kaikki, kaikki, kaikkiin henkilöiden, joihin henkilöstön toimet kohdistuvat, että sitä, jos häntä pidetään – häntä, häntä, hänen perusoikeuksia on rikottu tai jos joku, jokin taho on syyttänyt tällaista henkilöä, niin tällaisen valitus voi saa esittää virastolle mitä nyt sitten tapahtuu meidän ulkorajoillamme, vaikuttaa Eurooppaan. Tästä syystä EU on aina tukenut ja aina myös ollut meidän kumppaneidemme rinnalla ulkorajoillamme, kuten myös toiminut myös pakolaisten ja maahanmuuttajien puolesta näistä maista. EU on globaalisti avaintoimija antaessaan apua pakolaisille, erityisesti ja naapurimaista. Ja me tuemme kolmansia maita kehottamaan, kehittämään omia järjestelmiä ja resursseja toimijakseen salakuljetusta vastaan. Esimerkiksi EU tukee Turkkia kun semminkin, kun siellä on yli neljä miljoonaa pakolaista. Kuusi, kuuden miljardin apu Turkkiin on mobilisoitu täysin ja se antaa konkreettisia tuloksia. 1,7 miljoonasta pakolaista, kun puhutaan, niille tarvitaan turvaverkko, joka on laaji, laajin humanitaarinen projekti, jota EU on koskaan tehnyt. EU tukee myös yli 500 000 pakolaista lasta, jotta ne pystyisivät käymään koulua säännöllisesti. Meidän Länsi-Balkanin kumppanimme ovat luotettavia ja vahvoja kumppaneita, niin kuin hallinnoidaan tätä maahanmuuttoliikettä ja vastataan myös turvallisuushaasteisiin. Kuitenkin vastaanottokapasiteetti aivan erityisesti Serbiassa ja Bosnia-Herzegovinassa ovat, ovat kuitenkin äärirajoilla ja maahanmuuttajat asuvat usein hyvin vaikeissa olosuhteissa lisäkapasiteettiapua tarvitaan, jotta voitaisiin auttaa näitä maita niiden ponnisteluissa hallinnoidakseen maahanmuuttoa ja vastatakseen näihin haasteisiin omissa maissaan ja nimenomaan humanilla tavalla. Ja näiden toimien tukeminen. Niin tähän EU antaa rahallista ja teknistä tukea Länsi-Balkanille, jossa käytetään jotta ne pystyvät lisäämään omaa kapasiteettia rakentaakseen omaa äh, hallinnointijärjestelmää maahanmuuttoasioissa. Sen lisäksi EU on äskettäin antanut 130 miljoonaa euroa lisäapuna Serbialle, äh, äh, Pohjois-Makedonialle ja Bosnia-Herzegovinalle tätä jäsenyyttä edeltyvän instrumentin välillä 2,5 miljoonaa euroa EUn humanitaarisena apuna Kaikissa näissä toimissa EUn ulkopuolelle ja sisäpuolelle ja ulkopuolelle on kyse kuitenkin hyvin haavoittuneista, alttiista ihmistä, erityisesti lapsista. Ja tämä on edelleenkin prioriteetti komission tasolla. Komissio tekee kaiken mahdollisen auttaakseen jäsenvaltioita hoitamaan tätä tilannetta ulkorajoillamme ja ihmisarvo ja turvallisuus kaikkien asianosaisten henkilöiden osalta, sitä täytyy varmistaa ja sitä täytyy suojella. Paljon on saatu aikaan, mutta vielä on paljon tehtävää. Meidän täytyy löytää yhteisymmärrys siitä, millä tavalla me kollektiivisesti eh, eh, eh, hallinnoimme tätä todellisuutta, joka liittyy maahanmuuttoon. Meidän täytyy yhtyä yhteisten arvojen taakse ja humanitaariset vastuut täytyy hoitaa ja meidän täytyy olla johdonmukaisia ja integroituja. Minä luotan teidän jatkuvaan tukeenne ja toivon sitä myös neuvostolta. Kiitoksia. Grazie Afna, grazie mille, cara komissio. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensin kansanpuolueesta edustaja Radev, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги Puhemies, kollegat, me kaikki tiedämme, että Länsi-Balkanin reitti on yksi pääreitti Eurooppaan ja tekee siitä myös hyvin kiireisen. Valitettavasti nämä etulinjan jäsenvaltiot, kuin Kroatia ja Kreikka, kantavat suhteettoman taakan, koska ne ovat sellaisia maantieteellisiä kohteita, että sinne, sinne niihin maihin nämä ihmiset tulevat. Me olemme nähneet, mitä on tapahtunut Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan rajalla, ja me näemme myös, mitä tapahtuu Kreikan saarilla – maahanmuuttajien virta ei lopu lainkaan. Ja turvapaikanhakijat tarvitsevat kuitenkin kansainvälistä suojelua siinä ensimmäisessä tarkastuspisteessä, mutta ne kuitenkin ylittävät rajan käyttäen usein ihmiskauppaverkostoja päästäkseen Länsi-Eurooppaan. Ja tämä on, tässä on valtava maahanmuuttopaino paine ja, ja tässä on 6,5 miljoonaa euroa annettu Kroatialle, jotta voitaisiin hoitaa EUn ulkorajoja. Ja te tehtiin soposoinnussa EUn sääntöjen kanssa, jotta voitaisiin taata se, että kaikki toimet tehdään ulkorajoilla, että, ne ovat, että toimet ovat kohtuullisia, että perusoikeuksia kunnioitetaan, eikä EU-lainsäädäntöä ei rikota aina varsinkaan turvapaikka-asioiden osalta. 36 miljoonaa annettiin taannoin Bosnia-Herzegovinalle jotta voitaisiin vastata äkilliseen tarpeeseen, joka liittyy maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoihin. Voimme suojella ulkorajojamme vain, jos me olemme sopusoinnussa kan, kansainvälisten yleissopimusten ja lain kanssa ja, ja kunnioitamme perusoikeuksia maahanmuuttajien kohdalla. Kroatia ja Euroopan unionin toimielimet ovat suojelleet ulkorajojamme ja panneet nämä täytäntöön. Kiitoksia ja noudattakaa puheaikoja. Seuraavaksi SND-ryhmästä edustaja Piri, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Ennalta näkemätön 2015 vuoden maahanmuuttajien virta osoitti, mitä puutteita Euroopan unionin toiminnassa on. Mutta nyt on vuosi 2020 menossa. Viisi vuotta on kulunut, on ollut aikaa viisi vuotta löytää ratkaisuja, mutta Onko tilanne ulkorajalla yhtään parantunut? Ei kun se on vähän heikontunut. Raskana olevat naiset ja lapset kuolevat välimerellä ja tuhannet ihmiset asuvat epähumaanissa olosuhteissa leireillä. Ihmisiä pakotetaan palaamaan turvattomiin maihin. Pidätyskeskukset ja kelluvat meri aidat eivät ole mitään ratkaisuja. Toivottavasti puheenjohtajavaltio nyt pane merkille Euroopan parlamentin huolenaiheet tässä. Meidän täytyy panna, huomata myös se, että Euroopan unionin ympärillä valtiot ottavat edelleen vastaan suurimman osan pakolaisesta. Mutta joskus täytyy muistaa, että myös näiden maiden omat kansalaiset joskus pakenevat ihmisoikeussyistä maastansa, esimerkiksi turkilaiset ja marokkolaiset. Me usein puhumme eurooppalaisista arvoista, ihmisoikeuksista ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Nämä arvot pätevät myös turvapaikanhakijoihin. Thank you very much. Dan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Renew-ryhmästä Edustaja Asmani, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin komissiolle ja neuvoston edustajalle siitä, että olette paikalla. On nyt korkea aika päästä eteenpäin tästä maahanmuutto umpikujasta. Meidän pitää saada tilanne hallintaan. Ja jotta voimme suojella vapaata liikkuvuutta Schengen-alueella, meillä pitää olla vahvat ulkorajat odottelemme komissiolta uutta maahanmuuttopakettia, mutta Renewlla on oma lähestymistapansa, jotta voitaisiin vähentää paineita ulkorajoilla. Tarvitaan uusia kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa. Se on ainoa tapa. Ja meillä pitää olla yhteinen lähestymistapa laittomien maahanmuuttajien suhteen EUn ulkorajoilla. Me haluamme, että heidät rekisteröidään heti, kun he saapuvat, ja pakolliset turvallisuustarkastukset. Kun ajatellaan nyt, meidän täytyy arvioida näitä turvapaikkahakemuksia. Osa niistä on aitoja, osa ei. Ja meidän pitää jakaa vastuuta niiden suhteen, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua. Meidän pitää nopeasti palauttaa turvapaikanhakijat, joille ei ole myönnetty turvapaikkaa. Minulla on korkeat odotukset tämän politiikan suhteen ja toivottavasti myöskin minulla on kaksi kysymystä. Onko komissio samaa mieltä siitä, että EU on toimittava silloin, kun jäsenvaltiot ulkorajoilla – eivät pysty tai eivät halua toimia. Näinhän on nähty tapahtuvan. Ja miten sitten vältetään nämä sekundääriliikkeet EU-ssa? Kiitoksia. Grazie mille, caro. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ID-ryhmästä edustaja Van den Riesche. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Muutaman vuoden ajan Euroopan on tullut valtavasti ei-toivottuja maahanmuuttajia, mutta tämä on vasta alkua. Afrikassa on 1,4 miljardia asukasta ja sadat tuhannet tulevat Eurooppaan ja siksi meidän täytyy nyt katsoa tätä rajavalvontaa. Meidän täytyy suojella omia kansallistamme ja vasemmistolaiset ovat vähän väärinkäyttäneet ihmisoikeuksia ja ovat sitten levittäneet näitä asioita. Meidän täytyy miettiä tilannetta jäsenvaltioissa. Kyse on myöskin ihmisoikeuskysymyksistä ja mukana on myöskin rikollista toimintaa. Jos ajatellaan ihmisoikeussääntöjä, niin se ei tarkoita sitä, että suojeltaisiin kolmansien maiden kansalaisia tällä tavalla. Ja nyt meillä on sitten avoimen ovien politiikkaa. Meidän täytyy ratkaista maahanmuuttokriisi ulkorajoilla ja se toimii niin, että ihmiset palautetaan, jos heille ei myönnetä turvapaikkaa. Ja meidän täytyy ottaa sitten oikeat pakolaiset vastaan ja meidän täytyy ottaa huomioon tämänhetkinen tilanne. Meidän täytyy varmistaa, että maahanmuuttosääntöjä ei enää voida käyttää väärin. Kiitoksia. Ja nyt sitten vihreistä edustaja Strik, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, kun puhumme yhteisistä ulkorajoista puhumme myös yhteisistä vastuista, ei pelkästään tänne tulijoiden valvomiseksi, vaan siitä, millä tavalla me kohtelemme ihmisiä, pääsevätkö he turvapaikkamenettelyyn, kohdellaanko heitä ihmisarvoisesti. Tiedämme kuitenkin, että monilla ulkorajoilla ei aina noudateta sääntöjä. Euroopan unionissa väärinkäytökset ovat laajalle levinneitä. Strasbourgin tuomioistuin tulee pian antamaan Eh, päätöksensä Espanjan tapauksessa. Usein näihin väärinkäytöksiin liittyvät myös väkivallan teot, ja näin on ollut eritoten Kroatian rajoilla. Viime viikon vierailulla olimme järkyttyneitä siitä, että kaikki mukana olevat tomit, toimit, toimijat tunnistivat tämän väkivaltaisen toiminnan, mutta hallitus ei, ja tämä osoitti sitä, että jos Euroopan unioni ei reagoi, niin ei tämä toiminta lopu. Me voimme vain pitää kiinni säännöistä silloin, jos varmistamme, että ulkorajoilla valvotaan sääntöjen täytäntöönpanoa. Euroopan unionin täytyy kaikki väitteet ja valitukset tutkia asianmukaisesti ja Äh, tutkinnan täytyy olla myös osa Schengen-arviointia. Komissio kertoi meille, että se on rahoittanut valvontamekanismia Kroatiassa ja että tämä johtaisi äh, parannuksiin, mutta me saimme kuullakin, että tätä, näitä varoja ei käytetty valvontaan, vaan raja, äh, rajatarkistuksen rajavalvontaan. Miten vakavasti komissio ottaa nämä väärinkäytökset ja sy- syytökset Joo, jos rajoilla esimerkiksi tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia, haluaisin kuulla komissiojäseneltä, mihin toimiin aiotte ryhdy, ryhtyä nyt? Kollegi, vi prego di rispettare i tempi. Kollegat, noudattakaa puheaikojanne. Ja sitten ECR-ryhmästä edustaja Brudzinski, yksi minuutti. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni panie... Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat taistelu näissä äh, maahanmuuttoasioissa. Tämä liittyy maahanmuuton hallintaan ja se, mitkä nämä syyt ovat, äh, ja, ja äh, niin vaka, epävakaus ja sotta naapurustossa, mutta myös vastuuton, vastuuton ö, ö, hallinto ja vastuuton asenne – ja tämä, se, mitä tapahtui 2015, se tarkoitti sitä, että niin moni pakolainen ei ö, ö, tullut, koska heidät palautettiin. Ja oikeastaan heidän tilalleen tulevat taloudelliset maahanmuuttajat ja unionin vaikutus naapurimaihin ei ollut riittävä ja todelliset, todellisia uhkia ei ole saatu vähentämään. Tämä on johtanut toiseen maahanmuuttokriisiin, jota meidän täytyy hoitaa. Meidän täytyy sanoa selvästi, meidän täytyy saada kohdennettuja toimia ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä hyvää työtä. Kollegat, jos te ylitätte näin puheaikana minun pakko sulkea teiltä mikrofoni. Seuraavaksi GUE-ryhmästä edustaja Ernst. Yksi minuutti. Ja. No. Se on oikein, että rajapolitiikka on EUn eikä pelkästään yhden jäsenvaltion heiniä. On oikein, että turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka on, tarvitsee eurooppalaisen ratkaisun en oikein voi ymmärtää, että Kroatia tuossa katastrofissa osalta Kreikan saarella haluaisi eh- estää, että siitä tulisi eurooppalainen toimija, mutta, kaikki, mutta, mutta kaikki, kaikkia oikeuksia ei ole Kroatian raja valvontaviranomaisella pahoinpideillä tai uhalta maahanmuuttajia ja pakollisia ja ottaa niiltä, e, ottaa niiltä tarvikkeita, puhelimia, jopa ruokaa ja jätetään heidät takaisin. Ratkaisematon eurooppalainen kysymys e, e, ja tällaista toimia ei voida, tällaisia toimia ei voida tehdä. Meidän täytyy suojella muun muassa lapsia. Tämä kuuluu myös Kroatialle. Kroatia on allekirjoittanut tämän. Ihmisoikeuksia pitää noudattaa kaikkialla, myös rajoilla. E Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Papadakis, yksi minuutti. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ... Kiitoksia puhemies. Tällainen EUn politiikka luo vankiloita Kreikan saarille, Saksan ehdotuksen mukaisesti. Ja edelleenkään ei ö, luoda ihmisille asianmukaisia turvapaikkaolosuhteita. Hyvin harvat näistä ihmisistä saavat turvapaikan Euroopan unionissa. Tässä lähinnä annetaan palautusosoite henkilöille. Tämänhän Kreikan hallituskin mainitsi. Ja tässä yritetään lähettää lähettää ihmisiä takaisin helvettiin EU, NATO rahoittamaan sotaan. Meidän täytyy varmistaa, että nämä ihmisansat, joissa kansalaisjärjestöjen ei anneta tehdä työtänsä, tämä täytyy lopettaa. Nämä nämä vastaanottokeskukset. Meidän täytyy varmistaa, että nämä ihmiset pääsevät niihin maihin, mihin haluavat. Sokol. Kiitoksia. Sitten edustaja Sokol, yksi minuutti. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies, varapuhemies. On todellakin uskomatonta, että me täällä, en tiedä, eh, että minkälaisia valit, valeuutisia välitetään Kroatian viranomaisten toimista. Ainoa lähde tuollaisen informaation osalta on, on hyvin yksipuolinen näkemys, että, että, jotka toimivat mukamas vain ihmisoikeuksien puolesta, mutta kuitenkin Kroatia halusi liittyä Schengen-alueeseen. Emmekä me tiedä, että mistä maahanmuuttajista on kysymys tiettävästä. Kuulemma heitä kidutettiin, mutta he yrittivät kuusi, kuusi kertaa päästä rajan yli. Ja nyt he ovat ikään kuin, nyt he valittavat, äh, valittelevat, äh, valitat, valittavat Kroatian viranomaisista, mutta Kroatia on EUn ulkorajalla ja toimii laitonta maahanmuuttoa vastaan – ja 1300 kilometriä pitkä ulkoraja. Siellä on 20, yli 20 000 laitonta äh, maahanmuuttoyritystä, jotka saatiin estetty. Ja, ja eilen äh, viime vuonna me pidetettiin 190 salakuljettajaa ja tämä on mitä monet unohtavat. Kiitoksia. Edustaja Elmista on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksytkö sen? Olkaa hyvä. ich bin schon erstaunt. Niin, olen hämmästynyt. Meillä on näyttöä siitä, että valtavasti on tehty näitä laittomia käännytyksiä Kroatian rajalla. Ja ainakin kolme-neljä kertaa kaikki nämä on torjuttu ilman, että he pystyivät hakemaan turvapaikkoja. Oletteko kuulleet tästä koskaan ja oletteko kuulleet siitä, että monet pakolaiset ovat valittaneet siitä, että heille on tehty väkivaltaa hirvittävällä tavalla. Ettekö ole kuulleet tästä vai oletteko valmiita myöntämään, mikä todellisuus on? Prego. E, Minä olen kuullut monia monista tapauksista, mutta, mutta jos tuhat kertaa kerrotaan vale, niin siitä ei tule kuitenkaan totuus. Totta kai me haluamme kehittää turvapaikkajärjestelmää ja me yritämme auttaa näitä ihmisiä. Emme, niin, kuin, niin kuin ministeri sanoi, eihän Totta kai tällaiset henkilöt sitten kertovat epätotuuksia ja valheita, ja tämä on oikeastaan se todellinen. Minä en kuitenkaan voi uskoa sitä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Santos, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me emme voi jättää huomiota pakolaisten ja maahanmuuttajien järkyttävää tilannetta eri puolilla maailmaa, mutta eritoten emme voi jättää sitä huomiota Euroopan unionin ovilla, eh, niin kuin aivan äskettäin Kroatiassa ja Bosnia-Herzegovina. Minulla oli mahdollisuus kuulla kaikista kamalampia kertomuksia eh, turvapaikanhakijoiden – epäinhimillisestä kohtelusta Kroatian poliisivoimien toimesta. Ne olivat henkilöitä, jotka etsivät vain omaa arvokasta eh, tulevaisuutta, mutta he löytävät vain kuoleman. Olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti aikoo aloittaa tutkinnan tästä. Ja rouva komission jäsenelle voi kertoa, että näin Haluaisin näyttää teille jotakin aivan järkyttäviä valokuvia puheenvuoroni päätteeksi. Minulla oli mahdollisuus keskustella useiden turvapaikan hankajoiden kanssa, myös alaikäisten yksimatkustavien kanssa, jotka elävät sellaisissa olo, olosuhteissa, äh, joihin, jossa kenenkään ei pitäisi elää. Monet näistä henkilöistä odottavat äh, pääsevänsä perheidensä luokse Eurooppaan. Tämä on todellinen häpeä pilkku Euroopan unionille miten voidaan toimia? Miten me voimme nyt toimia niin, että saadaan ihmiset pois tästä kamalasta tilanteesta? Meillä täytyy olla laillisia maahanmuutto, maahantulokanavia ja täytyy olla myös mahdollisuus perheen yhdistämiseen, opiskeluun ja työntekoon. Me emme voi enää pysyä hiljaa ja toimetta. Kollega Santos, ci sono... Kiitoksia. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen Glavakilta? Olemme sopineet siitä, että hyväksymme korkeintaan yhden sinisen kortin per puhuja. Eli pyytäisin, että ymmärrätte tätä. Eli hyväksyttekö tämän sinisen kortin? Glavak, olkaa hyvä. gospodine paljon kiitoksia varapuhemies kollegan. Minä tulen Kroatiasta ja haluaisin vain sanoa, että Kroatia valitettavasti on hyvä. Sillä on hyvin äh, ikäviä muista Serbian hyökkäyksen jälkeen. Meillä oli tuhansia pakolaisia ja maahanmuuttajia sitten pyytäisin teitä olemaan puhumatta jostain sellaista, sellaista mistä te ette tiedä mitään. Minä elän Kroatiasta. Kroatia tekee kaikkensa, että, että saataisiin nämä että pakolaisia ja maahanmuuttajia hoidetaan Euroopan standardien mukaisesti Ulkorajojen suojelu ei tarkoita kansainvälisen lainsäädännön ja ihmisoikeuksien rikkomista. Jos Kroatia haluaa suojella rajojansa ilman, että se loukkaa tätä lainsäädäntöä, niin minkä takia se ei pane täytäntöön kaiken valvontajärjestelyä ja minkä vuoksi Euroopan parlamentissa ei ryhdytä tutkimaan nyt tätä niin, niin sillä tavalla, kun paljon on puhuttu. Kiitoksia sitten Pakasaur Tundua. Yksi minuutti, ole hyvä. Kiitoksia. Komission jäsen Dallin, jos nyt olen oikein kuullut, niin te sanoitte, että teemme kaiken mitä voimme. No ei, ei pidä paikkaansa emme tee kaikkea, mitä voisimme. Me tiedämme, että Dublin-asetus ei toimi, ja siitä huolimatta neuvosto on jumittanut sen uudistamisen. Meillä ei ole yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Sillä tavallahan voitaisiin estää tämä katastrofi, mutta emme ole tehneet kaikkea, mitä voisimme. Te sanoitte, että olemme saaneet jo paljon aikaan. Me olemme saaneet aikaan sen, että Libya Tehän sanoitte, että lähetämme sinne apua, jotta voimme lievittää kärsimystä, mutta se ei onnistu, jos emme tee kaikkein tärkeintä asiaa. Me pystymme tekemään sen, että Libya määritellään ei-turvalliseksi maaksi. Milloin teemme kaiken, mitä pystymme, komission jäsen Dalli? Perusoikeudet eivät ole pelkkiä sanoja. Te puhutte perusoikeus virkamiehestä, mutta meillä nyt ei ole aikaa enää tällaisiin asioihin, komission sen Dalli. Gracias, grazie mille. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Bardella, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. La fameuse crise... Kiitoksia puhemies. Kuuluisa pakolaiskriisi 2015 vuodelta ei ole itse asiassa yhtään mikään kriisi, vaan Tästä on tullut valtaisa pakolaisvirta vuosien vir- varrella. 60, 75 000 uutta maahanmuuttajaa vuonna 2019. Tässä on selkeästi nähty, millä tavalla esimerkiksi Turkin ja EU-rajalla Frontexin toiminta on ollut aivan riittämätöntä. Paljon on puhuttu siitä, millä, missä olosuhteissa pakolaiset elävät. Mutta vastuussa tästä draamasta ovat kaikki ne, jotka puhuvat paljon, mutta eivät tee mitään. Tässä tarvitaan humania suostuttelupolitiikkaa, että ihmiset eivät lähtisi liikkeelle. Kreikka on lähtenyt hyvälle tielle, kun se yrittää estää näitä salakuljettajia toimivasta Turkin ja Kreikan välisellä merellä. Tässä täytyy myös muistaa, että kun tänne tulee maahanmuuttajia, niin silloin myös muiden elämä häiriytyy tässä heidän kotinsa ja heidän elämänsä. La parola all'onorevole Markart. Kiitoksia sitten edustaja Markart, puolitoista minuuttia. Ja vielen dank. Um... Paljon kiitoksia. Minä olen varttunut Euroopassa ja aikoina ajattelin, että ihmisoikeusrikkomukset ja valtion mielivalta ja humanitaarinen kriisi, tämä on jotain sellaista, joka tapahtuu muualla. Ei Euroopan unionin jäsenvaltiossa voi tällaista tapahtua ja, ja olen todennut näissä pelastustoimissa, että islamilaisia milisiä olemme, tuimme voimme, voimakkaasti. Ja, ja minä olen myös Lesbosaarella, missä tapasin kaksi sy- nuorta jyrialaista, joka kysyttiin, että miksi, miksi meitä kohdellaan kuin eläimiä. Ei minulla ollut mitään vastu- vastausta. Viime, viiko- viime viikolla olin Kroatiassa ja tapasin siellä kansalaisjärjestöistä, jotka puhuivat palauttamisista. Myös e, Bosniassa myös on tämä EUn edustusto ja Kroatiassa valtion viranomaiset, jotka huolehtivat siitä on palautuksia. Ja me sitä väkivaltaa nähdään kaikkialla. Mitä nyt ulkorajoilla tapahtuu? Meillä on sääntöjä, joita me emme noudata, koska meillä on muita intressejä, ja silloin demokratia ei voi kestävällä pohjalla toimia. Minä uskon Euroopan unioniin, mutta Haluaisin uskoa enemmän siihen, mitä me näemme, eikä sitä, mitä me haluamme olla. Ja, ja komissi- tässä on kysymys myös siitä, että, että osoitetaan Kroatialle, että, että, että riippumaton ihmisoikeusvalvontakomissio voi toimia siellä, jotka sitten voi ulkorajoilla rajaviranomaisten kanssa ja rajapoliisien kanssa voi valvoa yhdessä, katsoa mitä tämä tapahtuu ja siinä ei ole sitten mitään piiloteltavaa. Tässä voisi ihmisoikeusmekanismi voi, voisi muuten olla avuksi. Eh, Kiitoksia. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Eh, sorry, micro, dear colleague, micro, please. Edustaja Markert, itsekin olin pakolainen Jugoslavian sodan aikana ja olin juristien toimistossa, jossa oli satoja pakolaisia. On vain yksi tapa määritellä, tekeekö poliisi oikein on väärin. Ja se, mitä sanoit, on törkeä valhe. Turvapaikkahakijoita ei pidä syyttää näiden valheiden levittämisestä – te toimitte todellisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vastaan ja te käytätte hyväksi näitä inhimillisiä tragedioita ja syytätte Kroatiaa jotain, jostain, mitä se ei ole, mihin se ei ole syyllistynyt. 100 000 Kroatia asuu, Kroatia asuu Bosnia-Herzegovinassa ja heitäkin on suojeltu. Please, colleague Marquardt. Ja, niin, minä sanoin kyllä jotain, mutta olen kysynyt myös, mitä se tarkoittaa, jos te voitette kaikkia, joita tutkitaan. Esimerkiksi Saksassa todetaan, että, on, että meillä on myös videokuvia siitä. Ei tämä mikään fake news ole. Miten te ymmärrätte lehdistön vapauden? Totta kai näitä voi, tästä täytyy raportoida, mutta jos olette itse kokenut tätä, niin te tiedätte, Bosniassa puhuttiin ihmisten kanssa, joita hakattiin, joita piestiin ja jotka eivät todellakaan itse aiheuttaneet näitä vahinkoja, joita saivat näissä pieksinnoissa. Grazie mille. Adesso la parola Kiitoksia. Sitten edustaja Fragos, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin puhua kreikkalaisille, jotka näkevät mitä televisiosta, mitä tapahtuu esimerkiksi Samuksella ja Mytölinjalla, ja näkevät mitä siellä todella tapahtuu. Euroopan unioni ei anna kansalaisjärjestöjen tehdä työtänsä, eikä tee myöskään mitään muslimeille, jotka haluavat tehdä Euroopasta yhden suuren moskeijan. On todella harmillista, että Euroopan unioni käyttää, käyttää veronmaksajien varoja antaen ilmaista rahaa laittomille maahanmuuttajille, kun monien ihmisten Kreikassa täytyy myydä auton köyhyyden takia. Me, haluamme, me emme halua tällaista monikulttuurista Eurooppaa, vaan kristityn Eurooppaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Arvaniitis, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tässä nyt on jäänyt tämä kokonaiskuva hiukan hämäräksi ja olemme unohtaneet turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisarvon. Ja on kauheaa, jos EUsta tulee tällainen helvetti ihmisille. Serbia, Bosnia-Herzegovina ja muut maat ovat toimineet väkivaltaisesti näitä ihmisiä vastaan. Ja olemme nähneet tämän henkilökohtaisesti omin silmin. Sosialistit, vihreät ja muut parlamentin jäsenet ovat nähneet tuhansia epätoivoisia ihmisiä. Ja meillä on sanottu, että nämä ovat valeuutisia, mutta olemme nähneet tämän omin silmin. Ja tämä on todella törkeää. Tämä on vain äärioikeiston retoriikkaa. Ja haluaisin vielä sanoa, että Kreikassa maahanmuuttajien on selvittävä erittäin kylmissä olosuhteissa. Ja kysyisin, mitä ehdotuksia voidaan tehdä, jotta tilannetta voidaan parantaa? Kiitos sitten Ponsantti Obiols. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me voimme tietenkin tarkastella, äh, tarkastella näitä pakolaisia, koska pakolaisia on meistä moni muukin ollut. Monet sukupolvet Euroopassa, myös ne minun maassa, jotka pakenivat fasist, äh, Espanjan fasisteja 81 vuotta sitten, äh, pääsivät turvallisesti perille, koska he olivat pakolaisia. Äh, tänään, he ovat, tänään on pakolaisten lapsia ja, ja lapsenlapsia täälläkin parlamentissa. Ja kuka tietää, jos valitettavasti on myös on he ovat tulevien pakolaisten vanhempia tai isovanhempia, mutta nämä kulkevat käsi kädessä sen eh, kanssa, jos ollaan tervetulleita. E-, Eurooppa on, Euroopan täytyy olla turvasatama pakolaisille. Kuka tahansa hakee pakolaispaikkaa eh, paetessaan sotaa, jossa käytetään aseita ja taloutta, niin täytyy voida tuntea, että Eurooppa on koti eikä sillä tavalla, että käytetään kolonialismin keinoja, vaan että pitäisi jouduttaa kehitystä maailmassa. Thank you, grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Kiitoksia. Sitten Dupont, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Präsident, werte Kollegen, Puhemies, äh, viime täysistunnossa puhuttiin Kreikan saarien tilanteesta. Tänään on myös Kroatian rajoista. Molemmissa tapauksissa turvapaikkapakolaispolitiikka voi toimia vain, jos kansainvälinen eurooppalainen oikeus toimii, jos humanitaarisia standardeja noudatetaan. Samanaikaisesti ne voi toimia vain, jos jos, meillä, jos me olemme johdonmukaisia. Ulkorajojen suoja on, on yksi ehto niin Kreikassa kuin Kroatiassa kuin kaikissa muissakin EUn ulkorajavaltioissa. Täytyy, me, me, meidän täytyy noudattaa sääntöjä, mutta me emme myöskään ole yksi vastuussa. Tämä täytyy olla eurooppalainen lähestymistapa. Siinä kysynkin neuvostolta ja komissiolta, että, että kun ajatellaan tätä Länsi-Balkanin tila, tilannetta ja laittomia rajanylityksiä ja epävakautta Euroopan naapurustossa, niin mikä on sitten se tulevaisuuden turvapaikkamakalaispaketti Meidän täytyy, jolle me nyt tuota tilaisuutta vaadi, niin mitä sitten? Dank, grazie mille, collega. Kiitoksia kollega. Ja seuraavaksi Lopet Aguilar. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Komissari... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen Dali. Pakolaisten kaltoinkohtelu, heidän lääkintätarpeiden kieltäminen ja niin edelleen on aivan räikeä ihmisoikeussäännöstöjen loukkaus. Komission täytyy puuttua tähän. Tässä halutaan toimia niin, että valtaisesti siirretään ihmisiä pois Euroopan unionin alueelta rajoilla lainsäädännön vastaisesti ja väkivaltaisesti. Missä tahansa tällaista tapahtuu, komission täytyy toimia ja liittää tämä myös yhteen esimerkiksi EU-varojen käytön kanssa, mukaan lukien turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston varojen kanssa. Komission täytyy varmistaa se, että minkäänlaista palautusta ei voi tapahtua turvattomaan maan. Komission täytyy vihdoinkin avata lailliset ja turvalliset maahantulo- tai alueelle tulokanavat. Aivan niin kuin Euroopan parlamentti viime vaalikaudella vaati. Tämä on tehtävä teille tälle vaalikaudelle. Kiitoksia. Shoitrova on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Vážení kolegové, opakovaně tady z řad politické frakce slyším, jak máme být otevření. Jatkuvasti kuulen demareiden rivistä, että miten avoimia pitäisi olla suhteessa humanitaariseen vastaanottoon, kun puhutaan tuhansista pakolaisista minä kannatan, tuen sitä, että Euroopan unioni on turvasatama kaikille vapua etsiville, mutta mutta, mutta sosialistinen sisäministeri Tsekin tasavallasta olen toiminut. Minä olen, vaatisin myös, että myös 50 tulevaa lasta Syyrian leireistä otetaan vastaan. Ja se hylättiin. Ne tulevat maasta, jossa on, on kuitenkin kysymys 51 äh, lapsesta. Usted mencionado en su pregunta a los socialistas en este Parlamento Europeo. Te mainitsitte kysymyksenne sosialistit ja tämän parlamentin. No, minä en maininnut yhtään maata enkä yhtä poliittista puolue konkreettisesti, mutta että kuka tahansa on tullut tänne Euroopan parlamenttiin, on tullut tänne edustaen jäsenvaltiotansa, joka on osapuolena kansainvälisessä lainsäädännössä, esimerkiksi sellaisessa, jossa sanotaan, että ihmisoikeuslainsäädäntö sitoo myös näiden henkilöiden omaa jäsenvaltiota. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy kunnioittaa turvapaikanhakijoita. Me tänään äänestimme FADO-järjestelmästä juuri sen vuoksi, että voidaan paremmin valvoa ulkorajoja ja vapaata liikkuvuutta edistää. Mutta kaikissa jäsenvaltioissa täytyy perusoikeus, perusoikeuksia asianmukaisesti turvata. Kiitoksia. Sitten edustaja Joveva, yksi minuutti. Grazie. smo Kiitoksia. Pitkään Olemme kuulleet raportteja ihmisoikeusrikkomuksista maahanmuuttajia ja pakolaisia vastaan EUn ulkorajoilla, myöskin Kroatian rajalla. Ja kyse on nyt EUn puheenjohtajavaltiosta, ja täällä nyt on Kroatian edustajia paikalle, ja tiedän mitä haluatte sanoa. Ei pidä paikkaansa, ei ole todisteita ja niin edelleen. Viime kuussa kansalaisjärjestöt raportoivat viime vuoden tapahtumista, ja Tämä osoittaa, että Kroatian viranomaiset lähettävät nämä ihmiset takaisin Bosnia-Herzegovinaan. Heitä hakataan kepeillä, heitä kohti ammutaan. Joskus heillä ei ole edes kenkiä tai vaatteita. Kreatian oikeusasiamies ja YK virastot ja kroatialaiset poliisitkin ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa tästä asiasta. Edellisellä kaudella Euroopan parlamentti sanoi, että Kroatia täyttää Schengen-kriteerit. No se siitä. Jos tarvitsee, niin voi mennä itse paikan päälle yllättäen ja sitten voin näyttää teille valokuvia aina kun sanotte, että mitään todisteita ei ole. Kollega. Kiitoksia teille. On esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Hvala puno. Poštovana Joveva, e, jasno Arvoisa kollega, No, on selvää, että kaikki henkilöt voivat vaatia kansainvälistä suojelua, jotta on, on myös aivan selvää, että valvontaa voidaan tehdä ulkorajoilla. Ja siellä myös täytyy esittää henkilökohtaiset matkustusasiakirjat. Kysynkin teiltä, kun ajatellaan näitä kaikkia perusteettomia asioita, joita te esititte, miksi uskotte, että Kroatiassa on niin vähän minimaalisia turvapaikkahakemuksia Miksi haluatte, että sitten, mitä, eihän siellä kuitenkaan toimita sitten virallisissa rajanylityspaikoissa? kollega Ressler, nisam sicer sploh govorila o Niin, hyvä kollega. En puhunut mistään vähimmäisvaatimuksista turvapaikkakysymyksistä, vaan ainoastaan siitä, mitä nyt tapahtuu EUn ulkorajoilla Kroatiassa. Sanoitte, että ei mitään todisteita ole, se on valhe. No, ehkä nyt emme elää samassa maailmassa. Ehkä voisimme käydä kahvilla ja tarkastella näitä valokuvia videoita yhdessä, mutta tarpeen mukaan voin tosiaan mennä paikan päälle itse. Itse olin siellä toimittajana, mutta voin nyt palata sinne poliitikkona ilomielin, koska sen jälkeen voin sitten todistaa sen, mitä siellä tapahtui, jos ette kerran toimittajia uskon. Kiitos ja sitten edustaja Blasko yksi minuutti pane předsedající, Puhemies, kiitän teitä. Äh, äh, nyt tällä, tällä hetkellä olen todellakin pahoillani siitä, missä tilanteessa tuhannet maahanmuuttajat ovat EUn ulkorajoilla. Äh, ja, ja meppinä kuitenkin kuitenkin tutkineet, millä tavalla viranomaiset yrittävät ratkaista tätä tilannetta. Useimmat maahanmuuttajat tulevat maista, joissa äh, soditaankin. Se on selvää, että he tulevat Eurooppaan äh, visionaan, voida elää yksinkertaista elämää ja, ja toisaalta nauttia suurpiirteisistä sosiaalisista eduista. Eikö meillä ole omia ongelmia, sosiaalisia ongelmia? On, jo eräät omat kansalaisemme ja eläkeläiset kärsivät tästä. Ja kuitenkin millä oikeudella näitä ihmisiä sitten, äh, sitten äh, suositaan suhteessa omiin eläkeläisiin, jotka ovat koko elämänsä tehneet työtä ja ansainneet ja, äh, ja maksaneet eläkemaksuja. Oletteko te tietoisia, mitä tämä perusteeton ne tarkoittaa? Kiitoksia. Seuraavaksi Böselager, yksi minuutti. Kaksi viikkoa sitten puhuttiin jo Kreikan saarten tilanteesta ja kuinka paljon nyt on oikeastaan muuttunut sen jälkeen, kun siitä puhuttiin. Ja tilanne on pahentunut. EUssa ei tehty mitään, mutta vielä annamme rahaa, mutta viime kädessä se, että luotaisiin jokin kelluva raja, jotta edes voisi hakea turvapaikkaa, niin siellä nyt sekä paikalliset että pakolaiset osoittavat mieltään. Eli meidän ei pidä syytellä, syytellä nyt sitten komissiota ja neuvostossa. Kummankin pitää toimia, jotta voidaan parantaa tilannetta. Eli meidän täytyy käyttää sivilisuojelumekanismia nyt heti. Tämä koskee komissiota ja sitten neuvoston pitää hyväksyä pakolaiset ja alaikäiset, jotka tarvitsevat apuamme. Meidän pitää toimia nyt eikä huomenna. Grazie mille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jambatski, yksi minuutti. Grazie mille presidente. Уважаеми, чувам, че критикувате Харватска. Puhemies, äh, vara, äh, te olette äh, kritisoineet Kroatiaa, mutta teillä ei ole mitään syytä Kroa- kritisoida Kroatiaa, Kreikkaa tai Bulgariaa. Ne ovat meidän maitamme, jotka suojelevat myös teidän maitanne islamilaisista terroristeilta me olemme valmiit pysäyttämään äh, äh, ne, jotka pyrkivät tällä pohjalta tänne. Me olemme, jokainen maa on suvereeni ja kuka, ja ei kukaan voi vain käskeä äh, suvereenia maata päästämään maihin näitä terroristeja. Tämä tekopyhyys. No, kukaan, te, kukaan teistä, joka väittää huolehtivansa kaikista, mutta nostakaa, ne käten, nostakaa ne, jotka, ovat, jotka, eh, jotka haluaisi puolustaa omaa kotiaan terroristeilta. Haluatteko te sellaisen oman olohuoneeseen lastenne seuraan? Haluaisinkin nähdä jotain käsiä. En nyt näe yhtään. Älkää alko tekopyhiä. Kiitoksia. Blagodaria, Blagodaria, grazie mille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Walsh, yksi minuutti. Kiitoksia. Olen yllättynyt siitä, että yhtään bulgarialaista ei tässä käyttänyt puheenvuoroa. No, meillä on haasteita ulkorajojemme turvaamiseksi ja nämä haasteet kasvaavat. Yhä enemmän ihmiset etsivät Euroopan unionista parempaa elämää, sellaista, jossa ei ole väkivaltaa, eivätkä he kärsi ilmastonmuutoksen vaikutuksista missä tahansa näistä pakolaisleirissä ollaan valtavan paineen alla. Siellä on huonommassa asemassa olevia ihmisiä. Olosuhteet ovat sietämättömät ja pelkät puheet eivät millään tavalla tue niitä, joita meidän pitäisi auttaa. Ei kysymys ole vain siitä, että pienet, muutamat maat ottavat kaikki nämä henkilöt vastaan, vaan tässä tarvitaan eurooppalaista apua. No, meidän täytyy olla myötätuntoisia niitä kohtaan, jotka riskeeraavat elämänsä tulokseen tänne. Meidän täytyy myös löytää solidaarisuutta niiden jäsenvaltioiden tukemiseksi, joihin kaikista eniten tulee pakolaisia maahanmuuttajia. Puheaikani on jo mennyt. Me tarvitsemme todellakin nyt paljon myötätuntoa, hyvä komission jäsen, ylhäältä alaspäin. Ja hyvin nopea ratkaisu tässä olisi se, että tämmöinen tärkeä keskustelu järjestettäisiin täysistuntosalissa silloin, kun täällä on enemmän kuin 15 meppiä paikalla. Follat. Kiitokset. Sitten edustaja Follat, yksi minuutti. Zweimal war ich persönlich vor Ort, die Kaksi kertaa olen ollut paikan päällä katsomassa tilannetta äh, Kroatian ulkorajalla Bosnian suuntaan ja tilanne on yhä vielä dramaattinen. Varsinkin tilanne alaikäisten, yksin tulleiden alaikäisten kanssa. Paikalliset ihmiset ovat kuormittuneet ja ihan oikeutetusti heistä tuntuu, että EU on jättänyt heidät pulaan. Sunnuntai-puheet joita neuvosto ja komissio täällä tänä iltanakin pitivät, eivät auta meitä eteenpäin. Se, että tunkee päänsä hiekkaan, ei auta mitään koska sillä tavalla tuhotaan EU. Joten huolehtikaa siitä, että estetään humanitaarisen tilanteen kärjistymistä. Varsinkin lapset on haettava sieltä pois. Ja sen lisäksi raja on valvottava riippumattomasti. Luokaa yhteinen eurooppalainen solidaarinen turvapaikkajärjestelmä ilman mitään laittomia ongelmia me tarvitsemme ammattimaisuutta, koska muuten me menetämme viimeisenkin uskottavuutemme. Kiitos. Toivotan teille hyvää iltaa ja teidän kautta 450 miljoonalle Euroopan kansalaiselle myös toivotan hyvää iltaa. Jatkamme keskustelua. Vuorossa on edustaja Sardone ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Presidente, sugli rifugiati, Kiitoksia, hyvä puhemies. Kun puhutaan maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista ja heidän olosuhteista järjestelykeskuksissa, niin me olemme täällä syyllisiä. Ja mm, ihmiset tulevat meidän luoksemme ja meidän täytyy pyrkiä pysymään hengissä näissä leireissä. Hyvin usein joutuvat syyllistymään rikoksiin. Kaikki on kuitenkin aivan tekopyhää. Asiat jätetään välimeren maiden hoidettavaksi. Miksi ette jotenkin pyri estämään näiden alusten tuloa? Estäkää ihmisten lähtö. Matteo Salvini on oikea henkilö. Hän pyrkii pysäyttämään laittoman maahanmuuton. Torjutaan ihmiskauppaa, eikä oteta ihmisiä tämän enempää vastaan. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Kruk ECR-ryhmästä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Hyvät naiset ja herrat, kuten kun katsoo nyt liberaalia eurooppalaista mediaa, saattaa syntyä sellainen vaikutelma kuin maahanmuuttokriisi päättyy vuonna 2016. Todellisuudessa kriisi edelleen jatkuu kahdellakin tapaa. Humanitaarisesti tämä on ulkorajoilla tapahtuvaa ja sitten maahanmuuttoon liittyvä kriisi Euroopan unionin sisällä. Tilanne on edelleenkin erittäin vaikea. Nämä ovat seurauksia Euroopan unionin politiikasta vuonna 2015, jolloin rajat avattiin kaikille. Rajoilla useimmat luokiteltiin pakolaisiksi, vaikka useimmat heistä olivat talous, taloussyistä muuttavia. Olemme kohtaamassa nyt seuraukset täysin tahallisesta toiminnasta, joka tähtäsi siihen, että nämä miljoonat ihmiset haluttiin saada Euroopan unioniin ja tätä kautta saada aikaan uusi Euroopan kansalainen, joka ei ole uskonnoltaan kristitty. Euroopan unionilla on välttämättömät resurssit, mutta todennäköisesti tarvitaan uutta ideologiaa, muuta kuin marksislainen ideologia. Seuraava puhe on edustaja Melo Euroopan kansanpuolueesta. Uma Europa de fronteiras abertas é um absoluto disparate que só a utopia de uma esquerda muito irresponsável defende neste Parlamento. Não há... Pelkästään vasemmistoideologiaa puoletaan täällä parlamentissa. Euroopan unioni, se ei saa toimia muullakaan tavalla. Sen täytyy pyrkiä parantamaan ne ihmisten elinolosuhteita. Meidän täytyy olla ihmiset vastaan humanitaarisesti, humanitaarisia periaatteita kunnioittaen vaikka voimavarat ovatkin pienet, meidän täytyy tehdä tarkkoja tarkastuksia Euroopan unionin ulkorajoilla. Täytyy erotella takanoista. Pakolaiset kuuluvat lainsäädännön ja yleisopimusten piiriin, jotka eivät sovellu pelkästään maahanmuuttajiin. Ne, jotka ovat pakolaisia, joita pidetään pakolaisina siitä syystä, että hän pakenee henkensä edestä, häntä täytyy suojella mutta ne, jotka pelkästään etsivät työtä, jotka ovat maahanmuuttajia, hänen täytyy tulla lakien puitteissa ja jokaisen maan sallimisen puitteissa maaperällämme. Me emme voi hyväksyä sitä, että ihmisiä päästetään rajattomasti tänne. Meillä täytyy luoda oikea yhteiskuntajärjestelmä ja ottaa vastaan todellisia pakolaisia. Pyydän, että noudatatte puheen aikaanne. Seuraava puhuja on edustaja Noisa sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Hetkinen. Hetki, hetki. Tällä oli sininen kortti. Teille osoitettiin sinisen kortin kysymys. Kyllä, teillä oli sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Jetzt, ja te viittasitte erilaisiin oikeudelliseen perustaan, kun kohda, kuinka kohdellaan pakolaisia ää, äh, ja maahanmuuttajia. Mutta maahanmuuttajilla on siitä huolimatta, ää, äh, teidän mielestä onko heillä ää, äh, ihmisoikeudet ja perusoikeudet vai koskevatko ne vain ää, turvapaikanhakijoita? senhora deputada achará que quiser entrar no Paquistão, na Índia, nos Estados Unidos